itsemurhasta myöskin, joka hiljattain tapahtui. Tämä on jälleen isku lehdistövapautta vastaan, joka on kuitenkin demokratiamme peruspilari. Tämä eh, tappo tapahtui muutama kuukausi sen jälkeen, kun traagisesti murhattiin malttalainen Daphne Caruana Galitsa. Jan Krusak eh, suhtautui tehtävänsä rohkeasti ja ammatillisesti. Hänellä oli lupaava uran, uran menossa ja, ja hän tutki epäilyttäviä talouskiemuroittajia, veronkiertoa. Hän haki tule, totuutta eh, suoraselkäisesti. Poliisi on julistanut, että lähes varmasti hänet on tapettu, jotta hän lopettaisi tutkimuksensa. Parlamentin nimissä haluaisin vahvasti ilmaista, että meidän kaikkien velvollisuutenamme on jatkaa taistelua totuuden puolesta – ei voida hyväksyä sitä, että tänä päivänä Euroopan unionissa tapetaan toimittaja, koska hän tekee työtään. Miten voimme tuomita sellaisia, jotka häiritsevät ja, toim- ja pidettävät toimittajia maailmalla, jos emme pysty takaamaan lehdistövapautta täällä Euroopassa ja mahdollistaa rauhassa työntekemistä eurooppalaisille toimittajille. Luotan Slovakian viranomaisiin, jotta he tekisivät kaikkensa, jotta totuus saataisiin esiin jopa vetoamalla kansainväliseen yhteistyöhön poliisien välillä. Euroopan parlamentin nimissä voin vakuuttaa, että aivan kuten Daphne Caruana Galitsankin kohdalla emme vaikene tässäkään asiassa, ja kunnes kaikki syylliset on saatettu oikeuden eteen. Aivan kuten aikaisemminkin tapahtui Daphne Caruana Galitsan kohdalla, pyydän teitä nyt viettämään kanssani minuutin hiljaisen hetken. Purtroppo l'ultima settimana Valitettavasti viime viikolla kielteisiä uutisia on riittänyt. Boko Haram terroristi joukko jälleen hyökkäsi Nigeriassa koulun ja yli sata tyttöä on kadoksissa. Kyseessä on kaappaus, joka muistuttaa dramaattisista tapahtumista, kun Chibokissa 2014 näitä tyttöjä kaapattiin. Euroopan parlamentti tuomitsee vahvasti tämän iskun ja vetoaa näiden tyttöjen vapauttamisen puolesta. Jokaiselle lapselle olisi taattava oikeus ja mahdollisuus käydä turvallisesti ja vapaasti koulua. Presidentti Buhari eh, kuvaili tilannetta kansalliseksi katastrofiksi. Tämän voitaisiin myös luonnehtia maailmanlaajuiseksi humanitaariseksi katastrofiksi. Tämän pitäisi nyt johtaa siihen, että vielä konkreettisemmin toimien poliittisesti, rahoituksellisesti ja sotilaisesti afrikkalaisten kumppaniemme kanssa terrorismin vastaisessa taistelussa. Devo informare di un incidente. Minulla on ilmoitettava teille Ska Kellerin kohtaamassa tapauksesta viime muutama viikko sitten Bulgariassa. Ministeri Simenov pyysi, että Ska Keller karkotettaisiin maasta, koska hän osallistui mielenosoitukseen, joka koski Pirin kansalaispuistoon kohdistuvia rakennuksia vastaan. Olen ottanut yhteyttä Bulgariaan ja olen saanut vakuutuksen siitä, että ministerin kanta ei edusta hallituksen kantaa ja välitapaus on näin ratkaistu. Oikeus ilmaista oma mielipiteensä on perusoikeus kaikille Euroopan unionin kansalaisille, erityisesti henkilöille, jotka kuten Ska Keller on kansalaisten vali, valitsema. Tämä vapaus on demokratiamme pohja ja siihen kuuluu oikeus välihuutoja di manifestare. Oikeus osoittaa mieltä. Haluaisin kiittää Bulgarian hallitusta siitä, että se välittömästi otti etäisyyttä tähän lausuntoon ja toivon, että tulevaisuudessa tämän kaltaista ei enää nähdä. Keskiliäälesi. Mitäs le Président, Puhemies, arvostan suuresti näitä puheitanne. Olen kuitenkin pahoillani, että lehdistön vapaudesta ei pidetä kiinni Euroopan parlamentin sisällä. Olen erityisen pahoillani siitä, että oikeudellisten asioiden valiokunta, jonka tehtävänä näiden asioiden käsittely on, Mm, poistaa järjestelmällisesti vähemmistön koskemattomuuden, kun kyseessä on heidän erimielisyyksien ilmaisemisesta. Näin ei käynyt silloin, kun aloitin työn tässä talossa. Silloin sääntö oli se, että poliittinen mielipide on vapaa niin kauan kun nämä olivat parlamenttien jäsenien ilmaiseminen. Nyt tilanne on muuttunut jopa tämän parlamentin sisällä tietyt parlamentin jäsenet saavat sanktioita ei siksi, että he häiritsisivät talon töitä, vaan heidän puheittensa takia. Minun mielestäni tämä on täysin parlamentin elämän periaatteiden vastaista. Kiitän, kun kuuntelitte minua, hyvä puhemies. Edustaja Kinji. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää teitä siitä, että kerroitte tässä salissa Boko Haramin kaappaamista tytöistä. Haluaisin lisätä toisenkin vetomuksen tälle parlamentille terrorismin torjumisesta. Tarvitsemme lisää koulutusta ja kasvatusta. Euroopan parlamentti on tehnyt paljon työtä Boko Haramin torjumiseksi ja näiden tyttöjen kaappauksen, kaappausten vastaamiseksi. Toivon, että tämä vetomus ei jää tyhjiksi sano, sanoiksi. Tarvitaan lisää koulutusta terrorismia vastaan. Kiitoksia. Si sta per aprire il dibattito. Pian aloitamme keskustelun tulevista monivuotisista rahoitusnäkymistä ja toivon, että parlamentin ääntä kuullaan myös näiden tärkeiden aloitteiden osalta joihin olisi ryhdyttävä Afrikassa. Sitten edustaja Kristoforu. Kiitos puhemies. Velvollisuuteni on nyt täällä Euroopan parlamentissa, jossa edustamme Euroopan kansalaisia ja suojelemme ihmisoikeuksia niin äh, joudun nyt äh, nostamaan esiin erään asian. Maa, joka haluaa Euroopan unionin jäsenvaltioksi, maa, joka jatkuvasti rikkoo ihmisoikeuksia ja eurooppalaisia periaatteita, maa, jonka omia ihmisoikeuksia todella rikotaan äh, muun muassa maa, jossa 43 vuoden ajan on jo miehitetty eräästä Euroopan unionin jäsenvaltion osaa, Kyproksen osaa. Ja nyt sitten on häiritty toimintaa Kyproksen alueella. Kun ajatellaan eni yhtiötä, sen italialaisen yhtiön työtä on myös häiritty. Kyse oli merenpohjan tarkkailutyöstä. Paikalle lähetettiin sotilasaluksia, kuusi turkilaista sota-alusta, jotka estivät ENI-yhtiötä täyttämästä omia oikeuksiaan. Myöskään maan aluevesirajoja ei todella kunnioitettu. Haluan sydämellisesti kiittää siitä, että Euroopan parlamentti puuttui asiaan välittömästi. Katson kuitenkin, että meidän tulee jälleen kerran todeta Turkille, että Euroopan unionin jäsenvaltion oikeuksia ja intressejä ei näin voi polkea. Kyllä Euroopan unionilla on oikeus ottaa selvää mahdollisista energiavaroista Tämä on hyvin tärkeä. Eni ajaa alueella EUn intressejä. Turkki ei ymmärrä mitään muuta kieltä kuin nämä kovaa kieltä ja seuraamuksia. Tällainen merirosvovaltio ei voi tulla EU-jäseniksi, jäseneksi eikä myöskään saada viisumivapautusta. Il Parlamento ha sempre fatto sentire forte. Parlamentti on aina saattanut vahvasti äänensä kuuluviin Kyproksen itsenäisyyden puolesta niin, että voitaisiin kunnioittaa tätä oikeutta jo, ja myös äh, hakemaan Turkin kanssa. Olen tästä puhunut ja olen ilmaissut solidaarisuuteni Kyproksen edustajille. Edustaja Rodriguez. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Komissaari. Devido à situação que se vive na Venezuela, cerca de 8 mil... Kiitos, puhemies. Tilanne Venezuelassa on hyvin huolestuttava. On tuhansia eurooppalaisia Euroopan unionin alueilta, jotka elävät Venezuelassa. Mihin toimenpiteisiin EU aikoo ryhtyä antaakseen apua auttaakseen niitä henkilöitä, jotka ovat tulleet vakavan tilanteeseen, paitsi Venezuelassa on myös ollut vakavia myrskyjä. Tätä pitäisi kysyä komissiolta, sillä hän on jo maahanmuuttostrategia. Uskon, että tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tulee olemaan sitoumuksia niin, että voimme pureutua tähän maahanmuuttokysymykseen, lailliseen, laittomaan ja pakolaiskysymykseen – ja erityistä huomiota kiinnitetään tässä Afrikaan. Nyt olemme avanneet uudelleen istuntokauden, joka keskeytettiin 8. helmikuuta.